nopeasti poliittisen vuoropuhelun yhteydessä, kun keskustelimme Kiinan kanssa, ottaa nämäkin asiat esiin. Kiitoksia komission jäsenelle. Olen nyt saanut kuusi päätösosamme esitystä tämän keskustelun päätteeksi ja keskustelu päättyy tähän. Äänestys toimitetaan, kun keskustelu, keskustelut on saatu päätökseen. Seuraava aihe esityslistalla on Burma ja vaalin järjestäminen ja oppositiojohtaja Aung San Suu Kyiin vapauttaminen. Ensimmäinen puhuja listallani on Rovati Käinser kysymyksen esittelijänä. Hän saa neljä puoli minuuttia puheenaikaa. Kiitos, rouva puhemies. Joskus saadaan hyviä uutisia kiireistenkin asioiden keskustelun yhteydessä. Muistutan mieliin, mieliinne päätösosama esityksensä vaadittiin Aung San Suu Kiin vapauttamista. Meillä on erityinen suhde tuohon uskomattomaan naiseen, joka sai vuonna 1990 Saharov-palkinnon ja joka miltei 20 vuotta joutui viettämään suljettujen ovien takana näistä 15 vuotta vankilassa. Tämä on merkittävä symboli. Tämä osoittaa, kuinka kuin Burmankin kaltaisessa tiukassa, ankarassa valtiossa nainen voi pysyä vahvana ja pistää kampoihin. Tämä on erinomainen esimerkki tästä. Nyt ei pidä kuitenkaan unohtaa tiettyjä asioita. Hänen vapautensa on hyvin herkällä pohjalla. Hänet on kyllä vapautettu, mutta sitten jälleen asetettu aiemminkin kotiarestiin. Vaalit, jotka järjestettiin juuri Burmassa, olivat suorastaan näytösvaalit ja demokratian irvikuva. Ennen vaaleja äänestettiin ja hyväksyttiin lakeja, jotka tukahduttivat ilmaisun vapauden. Munkkeja ja muita henkilöitä estettiin äänestämästä – Tänäkin päivänä 22 000 mielipidevankia istuu Burman vangeissa, vankiloissa. Tämä on kammottava esimerkki diktatuurista. Burman viranomaiset pitäisi saada kunnioittamaan yhdistymisvapautta, ilmaisuvapautta. Heidän täytyy vapauttaa poliittiset vangit. Ja me uskomme ja luotamme tähän uskomattomaan hienoon naiseen. Ja toivomme, että hän vihdoinkin voisi tulla hakemaan Saarov-palkinnon, jonka hän sai taistelessaan maansa vapauden puolesta. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Shake, olkaa hyvä. The disputed national elections had been held. Niin viikko vaalien jälkeen San Suu Kyi vapauttiin kotiarestista. Sekin on 15 vuotta, viimeistä 21 vuotta ollut vankilassa. Hän omista demokratian puolesta esitystä ajatuksista johtuen. Hän kun vapauttiin, myöskin niin tämäkin todettiin, että silloin pääsin ulos täältä vankilasta, niin omakotivankilasta muutuinkin tavallaan suurempaan vankilaan. Tämä, tämä suurempi vankila oli taas sitten tässä tapauksessa kyseessä oli Irani. Ja EU pitäisi tukea vapauksia kaikille niille Burman kansalaisille, jotka ovat tietenkin huolestuneita Aung San Suu Kyiin tilanteesta ja hänen valvonnastaan valtion taholta meidän pitää myöskin ottaa huomioon vapauksia laajentaa koskemaan kaikkia kansalaisia. Tämä taas junta ja vuonna kahdeksan laki rajoittaa näitä oikeuksia. Vaikkakin usein tällaista sortoa käytetään hyväksi näissä tapauksissa legitimiteetin vaatimiseksi, mutta tämä laki tietenkin tulee aina kansalaisilta, ja kyllä demokratia on enemmän kuin yksi ääni, yksi ihminen. Tämä vaatii myöskin hyviä toimia järjestöjä ja ihmisoikeuksia. Please. Herra Biilan, yksi minuutti, olkaa hyvä. Wszyscy ci, którzy łudzili się... Kiitoksia, rouva puhemies. Kaikki ne, jotka kuvittelevat, että niin kutsutut Burman marraskuiset vaalit olivat reilut, ovat väärässä. Kyseessä oli farsi ja olemme kaikki tähän erittäin pettyneitä. Lähemmäs demokratiaa ei näillä vaaleilla päästy. Rova Aung San Suu Kyi tosin vapautettiin kotiarestistaan, mutta yli 2000 muuta poliittista vankia on edelleen vangittuina. Burmassa. Pari päivää sitten saimme tiedon siitä, että sotilasjunta Burmassa on estänyt tiedotusvälineiden vapaata toimintaa. Ja meidän tulee todella vedota Kiinaan, jotta Kiinakin tukisi tämän sotilasjuntan vastaista toimintaa. Ja olemme luonnollisesti hyvin tyytyväisiä siihen, että Roa Aung San Suu Kyi mahdollisesti voi nyt tulla hakemaan Saaro-palkintansa. Kiitos. Rova puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies, parhaat kollegat. Kuvat Aung San Suu Kiista, Burman oppositiojohtajasta, joka kotiarestinsa päättymisen jälkeen pääsi vapauteen. Nämä kuvat ovat todella painuneet mieliimme. Näimme, että pitkiä vuosia kestäneen eristämisen jälkeen hänen rohkeutensa ei ole Äh, vähentynyt. Hän todella haluaa demokratiaa ja parantaa äh, Burman hyvin vaikeaa äh, ihmisoikeustilannetta. Hienoa. Mutta helppoa tämä ei tule olemaan perustuslaki, joka on voimassa näiden epäreilujen vaalien jälkeen, antaa presidentille rajattomat oikeudet ja ei estä ihmisoikeusrikkomuksia. Euroopan unionin tulee kritisoida tiukoin sanoen tätä toimintaa, samoin kuin etnisiin ryhmiin vähemmistöihin kohdistuvia ihmisoikeusrikkomuksia. Heidän lapsiaan rekrytoidaan lapsisotilaiksi ja heitä pidetään pakkotyössä. Meidän on myös ponnisteltava entistä kovemmin saadaksemme puolellemme maat, kuten Kiina ja Intia, joilla on vaikutusvaltaa Burman johtajiin. Näin meidän on toimittava Burman kansalaisten edun nimissä. ASEAN sopimuksessa olevat ihmisoikeuspykälät tulisi myös toteuttaa, sillä ASEANin jäsenvaltioita vaaditaan puuttumaan asioihin, jos toisessa jäsenvaltiossa ihmisoikeuksia rikotaan järjestelmällisesti. Vemos, e como já foi dito aqui nesta, nesta Câmara, as eleições decorreram num clima de medo e de intimidação. Niin, tässä syrjinnän ilmapiirissä, mutta tietenkin kyseessä oli farsi, eikä tällä, tällä tavoin voida taata oikeaa toimintaa Burmassa. Monet ihmiset pakenivat sitten Taimaaseen Burmasta satoja tuhansia ihmisiä. Tässä syntyy jopa sotilaisen konfliktin riski tällä alueella. Ansu San Suu Kiin palapautus on toivon merkki ja toivottavasti voimme toivoa, että hän, hän tulisi sinne paikan päälle meitä luoksemme vierailemaan. Mutta tärkeä asia, joka meidän pitääkin tässä vaiheessa tehdä, on, että vapautamme kaikki kansalaiset siellä. Se kaikki oli yli 2000 poliittista, poliittista vankia siellä. Unioni ei saanut perääntyä. Meidän pitää jatkaa tätä toimintaa. Eikä nyt saa ruveta lipeämään tällä tiellä. Halusin vain todeta, että jotkut jäsenvaltiot tässä yhteydessä, heidän pitää, tehdä, pitää ottaa tiukempi kanta ihmisoikeusasioihin, mitä pitää olla johdonmukaisempia koska monet jäsenvaltiot käyvät kauppaa Burman kanssa, myös Total öljyyhtiö. Heillä on öljykauppa Burman kanssa, tämä 7 prosenttia juntan tuloista. Kun puhutaan Euroopan unionin ihmisoikeuksista, niin parlamentti on ollut kyllä tässä asiassa aina yhtenäinen, ja toivottavasti jäsenvaltiot voivat olla myöskin olla näin. Minute, please. Kiitos sitten herra Posselt, yksi minuutti. Kiitos rouva puhemies rouva Andri Kienen nimissä. Äh, iloitsemme nyt Saharov-palkinnon saajan vapauttamisen vuoksi, mutta 2200 muuta poliittista vankia riutuu edelleen järkyttävissä olosuhteissa Burman sotilasdiktatuurin äh, vankiloissa. Koko maa on suuri vankila ja siksi meidän on oltava valppaita ja kriittisiä oliko Aung San Suu Kyin vapauttaminen vain näytelmää vai näyttivätkö nämä epäreilut brutaalit vaalit maan todelliset kasvot? Meidän on käytettävä kaikkia välineitämme saadaksemme aikaan muutoksen. Ja tämän muutoksen kautta voimme pyrkiä siihen, että Saharov-palkinnon saajamme todella pääsisi joulukuussa paikalle 20 vuotta sen jälkeen, kun palkinto hänelle myönnettiin. Ja että hän myös että voi palata palkinnon noudettuaan jälleen kotimaahansa. Vain näin voimme uskoa, että asiat ovat muuttumassa tässä maassa, jonka kansa on vuosikymmeniä joutunut korruptoituneen sosialistidiktatuurin kourissa kitumaan. Kiitoksen sitten poliittisten ryhmien puhujaa, että kansanpuolen nimissä puhuu herra Preida, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minäkin olen tyytyväinen, että hän on vapautettu, tämä on Birman vapa- edustaja vapautettu näiden monien kotiarestivuosien jälkeen. Toivon myös, että tämä vapautus sitä sitten seuraavat sitten muut 2000 poliittista vankia. Herra Posel totesikin tämän jo täällä, tämän asian, koska muuten tämä on vain pelkä kosmeettinen muutos tilanteessa. Haluaisin myös kiittää näistä ponnisteluista, että oppositio on tässä tehnyt ja tukea heitä. Tämä kansallinen demokratia liika toiminta. Heillä on valtava tehtävä edessä. Meidän pitää tukea heitä ja luoda enemmän kansallista painetta heidän tuekseen. Sotilasjunta ei ole kyllä tässä nyt demokratisoitumassa. Päinvastoin vaalit joulukuussa, äh, tai kun viime kuussa eivät ole kyllä missään nimessä vapaat ja demokraattiset. Meidän pitää katsoa jatkossakin tulevaisuutta tilannetta. Thank you, President. David Martin, sosiaalisten demokraattien nimissä. On hienoa, että Euroopan unioni on osoittanut yhtenäisen rintaman mahdollisuuden Burman kysymyksessä. Lukuisia lausumia on annettu, mutta toteaisin, että kukaan ei ole nyt katsonut, että vaalit olisivat olleet oikeudenmukaiset. Kaikki tietävät, että ne olivat pelkkä farsi. Aung San Suu Kyin kotiaresti on tuomittu usean otteeseen niin ikään muut demokratialoukkaukset. Mikäli pelaamme korttamme nyt oikein, niin saattaa olla, siis saattaa olla, että nyt saadaan aikaan uusi alku Burmassa. Mikäli saamme huntan, juntan nyt suositeltua vapautumaan kaikki muutkin poliittiset vangit, niin kuin muutkin puheet totesivat, ja mikäli junta nyt vihdoinkin ta- mahdollistaa täydellisen Aung San Suu Kyiin vapauden ja myöskin antaa hänen vapaasti puhua suunsa puhtaaksi ja osallistua poliittiseen elämään. Tämä saattaisi olla alku ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamiselle ja kansalaisten elinolien parantamiselle Burmassa kenties muutaman vuoden kuluttua. Meillä saattaisi olla mahdollisuus aloittaa keskustelut Burman hallituksen kanssa, jotta voisimme myötävaikuttaa siihen, että maan kansalaisten tulevaisuus olisi paremmalla pohjalla. Valitettavasti rouva Ojulanda ei tunnu olevan paikalla tänään suoraan puheenvuoron Era Czarnecskille, joka puhuu EKR-ryhmän nimissä. Yhden minuutin verran, olkaa hyvä. To jest tak, jak władza... Kiitoksia, rouva puhemies Hallitus vapauttaa hyvin tunnetun henkilön kotiarestista ja näin osoittaa maailmalle olevansa demokraattinen ihmisoikeuksia kunnioittava hallitus. Mutta ää, äh, tämän julkisivun takana ei ole mitään. Todellisia muutoksia ei ole nähty. Tämä kaikki on vain teatteria. Kiitämme luojaa siitä, että hän on nyt vapaa, mutta tämän julkisivun takana on tuhansia muita tragedioita, ihmisiä, jotka edelleen ovat poliittisina vankeina vankiloissa. Tilanne on siis yhtä ajankohtainen kuin tähänkin asti. Uskon, että Roa San Suu Kyin viesti on tärkeä viesti. Tämä viesti välittyy kautta koko Aasian. Kiinankin ihmisoikeusaktivistit äh, vetoavat Rouva Aung San Suu Kyihin. Älkäämme unohtako tätä. Kiitos. Nyt siirrymme Catch the Eye-menettelyyn ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä herra Kutash, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președinte. Încă din Kiitoksia, rouva puhemies. Jo tämän vuoden helmikuusta Euroopan parlamentti on vaatinut äh, Aung San Suu Kyin vapauttamista. Hän on vuodesta 90 ollut kotiarestissa. Nyt äh, Burman viranomaiset näiden painokkaiden Euroopan Euroopasta kantautuneiden äänien vuoksi ovat hänet vapauttaneet ja tämä on merkittävä askel eteenpäin. Emme kuitenkaan voi nyt ajatella, että ihmisoikeuksia maassa olisi alettu kunnioittaa, sillä tuhannet muut ihmiset ovat edelleen poliittisia vankeina ja vankiloissa. Ja Lissaboninkin sopimuksessa vaaditaan demokratian ihmisoikeuksia ja oikeusvaltio periaatteen kunnioittamista paitsi Euroopan unionin sisällä myös sen ulkopuolella ja siksi meidän on osoitettava solidaarisuutta Burman kansalaisille, jotka kärsivät juntan, sotilasjuntan alaisuudessa ja jotka päivittäin joutuvat taistelemaan perusoikeuksiensa puolesta. Kiitos sitten herra Tarabella. Kiitos puhemies. 7. marraskuuta järjestettiin ensimmäiset vaalit Burmassa 20 vuoteen, mutta emme voi kuitenkaan olla kovinkaan iloisia, koska jälleen kerran tänä päivänä me joudumme tuomitsemaan tuon maan ihmisoikeusloukkauksista ja ilmaisuvapauden tukahduttamisesta. Vaalit tarkoittaa yleensä sitä, että ihmiset voivat itse tehdä valintoja, mutta siitä nyt ei ole kyse. Oppositiolla ei ollut mahdollisuutta saada ääntään kuuluviin eikä osallistua reilulla tavalla. Ja sen vuoksi koko Burman väestö ei pystynyt tekemään vapaasti valintoja. Sotilasjunta on vuosien ajan pitänyt väkisin valtaa käsissään – ja mitään oikeudenmukaisia vaaleja ei vapautettu. Aung San Suu Kyin vapauttaminen on ele, jota tietystikin täytyy tervehtiä ilolla, mutta muitakin eleitä on nähty. Esimerkiksi poliittisia vankeja on edelleenkin lukuisia määriä vankiloissa. Näitä eleitä tarvittaisiin enemmänkin. Sitten herra Silvestre, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Tällä hetkellä me olemme tyytyväisiä sittenkin siitä, että Aung San Suu Kyi on vapautettu. Ja myöskin näen nämä ihmismassat, jotka vastaanottoivat hänet, kun hän pääsi vapauteen. Tämä on suuri innostuksen aika ja kansan juhlien aika Burmassa, mutta kuitenkin tämä on yksi asia, joka pitää, pitää tapahtua kai meidän pitää keskustella sotilasjuntan kanssa ja selkeästi osoittaa heille, että Aung San Suu Kyiin vapautus on tällainen propagandateko. Mutta tämäkin ensimmäinen askel sillä tiellä, että tunnustetaan mielipidevapaus, ihmisten oikeudet ja kaikki vapauttaa myös kaikki muut Burman vankiloissa istuvat henkilöt, että päästään vapautuksen tiellä Burmassa. Mekin pitää samalla kun iloitsemme tästä asiasta, meidän pitää myöskin vaatia lisää heiltä tämän suuntaisesti. And finally, Mr. Son. Viimeisenä herra Sonike, olkaa hyvä. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowni Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Muistamme edelleen, kun Lech Valensa vapautettiin vankeudesta ja kun Nelson Mandela vapautettiin vankeudesta. Nämä vapautukset antoivat toivoa, toivoa vapaammasta maailmasta, maailmasta, jossa alistaminen ää, päättyy ja hallitukset haluavat uudistua. Aung San Suu Kyin vapautus on merkittävä haaste myös meille, koska ilman yhteistyötä kansainvälisten hallitusten välillä tähän tilanteeseen ei olisi päästy. Muistan vielä oikein hyvin, kun kommunistien, kommunistisena aikana länsimaailman johtajat vierailivat maissamme, tapasivat epävirallisesti myös Lech Valensaa ja lupasivat hänelle tukensa. Näin meidän tulee tehdä myös Burman suhteen nyt. Olen iloinen siitä, että Rova Aston pian vierailee Burmassa ja tapaa Rova Ansan syykin. Ja toivon, että eurooppalaiset valtuuskunnat tapaavat hänet ja toivon, että hän tulee tänne Strasburgiin. Komission jäsen, olkaa hyvä. Like. Rouva puhemies, niin kuin me kaikki, minäkin haluaisin ilmaista arvostuksen rouva Aung San Suu Kyi kohtaan, joka nyt on saanut vapautensa takaisin. Hän on saanut Nobel, Nobel-palkinnon Euroopan parlamentin Saharov-palkinnon. Hän on edelleenkin paremman tulevaisuuden ja vapaustaistelun symboli. Hänen maansa ansaitsee paremman tulevaisuuden. Hänen sananvapauttaan ja liikkumisvapauttaan on rajoitettu. On sen tärkeää, että kaikki muutkin poliittiset vangit vapautetaan Heitä on tänäkin päivänä yli 2000, kuten herra Posseelta ja herra Predavan oikein totesivat. Jotta uskottava siirtymä kohti demokraattisempaa hallintoa kohti onnistuisi, niin edistys tarvitaan, koska nyt järjestetyt vaaleet eivät ole oikeudenmukaiset. Esimerkiksi oppositiopuolueiden osallistuminen oli erittäin rajoitettua. Kansaisyhteiskunta on onnistunut osittain organisoitumaan, järjestäytymään suurten vaikeuksien vallitessa. Meidän täytyy muistaa, että osa oppositiopuolueista ei voinut osallistua vaaleihin. Jotkut muut puolueet, mukaan luettuna etniset puolueet, kyllä osallistuivat vaaleihin. He ovat päättäväisiä. He haluavat käyttää nyt tilaisuutta hyväkseen ja heitä täytyy äh, ylistää tästä rohkeudesta. Tällaiset vaalit eivät tee maasta demokraattisempaa, mutta ne kuitenkin antavat toivoa siitä, että uusi alku on mahdollinen. Ainakin jonkin verran pluralismia saadaan ehkä järjestelmään nyt mukaan. Huolimatta räikeistä puutteista vaalin yhteydessä, vaalit saattavat antaa sy- sy- sykäyksen parempaa kehitystä silmällä pitäen. Olemme jatkuvasti todenneet, että EU on valmis ja halukas käymään keskustelua hallituksen kanssa, jotta nyt voitaisiin vaalia käyttää hyväksi uusena, uutena tilaisuutena saada aikaan uusi alku maassa. Meidän täytyy tarkalleen nyt seurata, miten vastuullisesti uusi parlamentti ja hallitus tulevat toimimaan suhteessa yhteiskuntaan. Ovatko uudet instituutioita kykeneviä varmistamaan ihmisoikeudet ja perusvapaudet? Tulevat, tuleeko kansalaisten yhteiskunnallinen ja taloudellinen asema ja hyvinvointi paranemaan? voidaanko saada aikaan mielekästä vuoropuhelua kaikkien osapuolten kesken. Tämä jää nähtäväksi. Vuoropuhelun pitäisi johtaa siviilihallintoon ja vastuuntuntoiseen hallintoon, poliittisen järjestelmän, joka perustuu oikeusvaltion periaatteelle ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitukselle. Euroopan unioni on jatkuvasti todennut, että se on valmiina tukemaan tässä muutosprosessissa. Me aiomme edelleenkin käyttää kaikki mahdolliset keinot hyväksemme olipa sitten kyse vuoropuhelusta tai muun tyyppisestä toiminnasta, YKonkin kautta voidaan toimia ja joitakin rajoitettuja muita tukitoimia voidaan ottaa käyttöön, jotta hallitus voisi parantaa toimintaansa. Ihmisoikeudet ovat sisäänrakennettuna avustusohjelmiimme. Ja haluamme lyödä myöskin yhteyksiä kansalaisyhteiskuntaan ja joihinkin hallinnon osiin. Haluamme ottaa hallituksen mukaan keskusteluun, jotta se pääsisi myöskin vuosituhannen kehitystavoitteisiin ja kunnioittaisi ihmisoikeuksia, kehitystä ja vuoropuhelua. Nämä tulevat pysymään jatkossakin meidän politiikkamme kulmakivinä. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Olen saanut seitsemän esitystä. Keskustelu päättyy tähän ja nyt äänestämme heti miten. Ja toden totta, siirrymme äänestyksiin saman tien ensimmäisenä meillä on